Seuraavaksi käsittelemme Fleckensteinin mietintöä satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus. Mietinnön esittelijähän tulee itsekin satamakaupungista, jos olen oikeassa. Eli annan välittömästi puheenvuoron edustaja Fleckensteinille. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kiitos ähm, puhemies, hyvät kollegat keskustelusta. Alun, keskustelun alusta jälkeen satamapaketeista jo 15 vuoden ajan on minun mielestäni aina ihan oikeutetusti, ei ole saatu enemmistöä tälle satamapaketille. Olen vakuuttunut siitä, että tämä tämänpäiväinen luonnossa on parempi ja että sitä voidaan tukea, koska se eroaa aikaisemmista äh, satamapaketeista huomattavasti. Se, että neuvostossa päästäisiin neuvotteluun, ovat mahdollisia sen vuoksi, että tämä luonnos ei enää vaadi e, että ei enää väärinkäytä markkinaradikaaleja vaatimuksia kilpailun avaamisesta. Ja sen lisäksi tässä puhutaan satamien paremmasta organisoinnista ja tässä halutaan myös rajoittaa satamapalveluiden tarjoajien määrää silloin, kun se on järkevää. Tällä pyritään vahvistamaan kilpailukykyä, antamaan enemmän avoimuutta, enemmän autonomisuutta satamille sekä antaa parempaa informaatiota satamien käyttäjille, mutta samanaikaisesti myös mahdollisimman epäbyrokraattisesti. Se, että vahvistetaan kilpailukykyä, johtaa siihen, että satamissa on hyviä työpaikkoja. Ei meillä pitäisi näinä päivinä enää olla päiväpalkkalaisia satamissamme. Ja minä tiedän, että tällä asetuksella kaikkia näitä kysymyksiä ei saada hoidettua, mutta tällä kuitenkin voidaan antaa vinkki niille, jotka voivat järjestää asian. Tässä keskitytään myös koulutukseen, opetukseen sekä siihen, miten voidaan varmistaa paremmat työpaikat. Tämänpäiväinen ratkaisu oli mahdollinen sen vuoksi, että komissaari sen Bulch toisin kuin hänen edeltäjänsä oli erittäin yhteistyöhalukas ja äh, pragmaattinen. Tämä oli mahdollista myös, että me olemme puhuneet äh, neljän äh, eri äh, osapuolen kanssa osittain myös paikan päällä. Tokikaan me emme kaikkia kykkeneet vakuuttamaan brittisatamat, koska ne ovat yksityisiä, olivat sitä mieltä, että ne eivät, äh, niitä eivät koske samat säännöt kuin mantereella. Puolalaiset vastustavat tätä sen vuoksi, että tämä merkitsee liikaa avoimuutta, eivätkä he halua näin paljon avoimuutta. Ja äh, Euroopan varustajat eivät ole innoissaan, koska niiden unelma siitä, että filippiiniläiset äh, matruusit tulevaisuudessa voisivat sekä lastata että purkaa lastit ja tämä voidaan huomisella äänestyksellä estää lopullisesti. Meidän täytyy nyt lähteä nopeasti jatkamaan neuvotteluita, mutta me saamme menestyksekkään lopputuloksen, jos molemmat osapuolet liikahtavat, eli siis sekä neuvosto että komission jäsen Vestager tekisi myös järkevän ehdotuksen ryhmäpoikkeusasetuksen pohjalta. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää varjoesittelijöitä heidän rakentavasta osallistumisestaan ja komission jäsentä hänen hyvin pragmaattisesta tiestään ja eri, eri osapuolia haluaisin kiittää sen vuoksi, että kaikki halusivat päästä hyvään lopputulokseen. Minä tiedän, että emme onnistuneet Äh, saamaan kaikkia tyytyväisiksi. Mutta esittelen tämän mietinnön tänään ihan vakaasti äh, siinä uskossa, että kysymys on erittäin hyvästä kompromissista, jonka me sitten huomenna äänestämme. Kiitos paljon esittelijälle. Nyt komission nimessä annan puheenvuoron Rova Bulcille. Olkaa hyvä. President. Puhemies, arvon jäsenet, Komissio on tyytyväinen <clears throat> tähän mietintöön, josta tänään keskustellaan. Kiitän vilpittömästi esittelijää Fagensteinia siitä tärkeästä ja tulevaisuuteen suuntaavasta työstä, jota hän on tehnyt. Haluan myös kiittää varjoesittelijöitä ja ää, äh, liikenne- ja kuljetusvaliokuntaa hyvän laatuisesta mietinnöstä. Tämä satamapalvelu asetus on tärkeä osa Euroopan unionin liikennepolitiikkaa niin, että voidaan vaalia investointeja ja viedä satamat kohti modernisointia. Tehän tiedätte, kuinka tärkeä rooli satamilla on talouden ja <clears throat> kuljetusjärjestelmän kannalta. Ne ovat Euroopan portteja maailmalle, antavat työpaikkoja, tuovat mm, tuloja myös muille sektoreille. Ne ovat lyhyen meriliikenteen keskuksia, ja sehän on hi- hyväksi, jos haluamme vähentää hiilidioksidipäästöjä. Satamat ovat tärkeitä valtteja meille, ja meidän täytyy säilyttää ne. Siksi asetuksella on juuri ne tavoitteet, jotka sillä on, ja siksi se on yksi komission painopisteistä tänä vuonna. Asetus varmistaa Ähm, avoimuuden julkisissa investoinneissa. Meidän täytyy varmistaa tasainen pelikenttä kaikkien Euroopan satamien kesken. Monethan saavat merkittävää taloudellista tukea niin kansallisesti kuin EUnkin e budjetista. Tällainen rahoituksellinen avoimuus on erittäin tärkeää. Rahoituksellinen avoimuus mahdollistaa myös sen, että voimme yksinkertaistaa valtion tukisääntöjen soveltamista. Tämä ryhmäpoikkeus antaa siis poikkeuksen tietyille investoinneille näistä säännöistä ja antaa komission saada aikaan todellakin tasaisen pelikentän. Ensimmäinen, ensimmäinen luonnos julkaistiin nyt konsultaatiota varten tänään. Tämä julkinen kuuleminen konsultaatio on nyt alkanut asetus antaa erittäin tärkeän panoksen tälle työlle. Me edellyttää, että se saa teidän tukenne. Asetus tuo myös selkeyttä satamapalveluiden järjestämiselle ja tarjouskilpailuille. Se lopettaa sen tilanteen, jossa ää, Euroopan tuomioistuin joutuu tapauskohtaisesti tekemään päätöksiä käytänteistä. Äh, asetuksen hyväksyminen tarkoittaa siis äh, juridista selkeyttä sekä satamien työntekijöille että investoijille. Asetus on tärkeä myös äh, ilmastostrategian kannalta. COP21 kokouksen jälkeen haluamme että äh, satamat ovat vetovoimaisempia, mutta äh, haluamme vähentää ruuhkaisuutta. Meidän täytyy monipuolistaa äh, merireittejä ja meidän täytyy edistää nimenomaan lyhyen matkan merimatkoja ja rahtiliikennettä. Niin, mietintö sai laajan tuen liikennevaliokunnasta satamasektoria edustavat organisaatiot, kuten esimerkiksi satamapalveluiden tuottajat ja ammattiliitot tukevat sitä. Haluaisin korostaa sitä, että komissio tukee sosiaalidialogia ja sitä, että työntekijöitä koulutetaan ja heidän turvallisuudestaan pidetään kiinni. Korostaisin myös sitä, että asetus ei sälytä kellekään yhden koon ö, ratkaisuja. Me tiedämme, että kaikki Euroopan satamat ovat erilaisia ja asetusluonnos kunnioittaa tätä ö, ajatusta. Myös yksityiset <clears throat> satamat otetaan huomioon eikä tässä todellakaan sälytetä yhtä mallia kaikille huomispäivän äm, Euroopan kannalta trilogin aloittaminen on erittäin tärkeää, jotta me saamme läpi tämän tärkeän lain. E, neuvosto on jo hyväksynyt yleisnäkemyksen vuonna 2014. Se oli, yksi, se oli tärkeä Italian puheenjohtajakauden menestys, menestyksen paikka. Ja nyt on aika myös parlamentin alkaa neuvotella neuvoston kanssa niin, että tämä asia saadaan päätökseen. Hollanti puheenjohtajavaltiona on hyvin kiinnostunut tämän asian loppuun saattamisesta ennen kesää. Ja minä toivonkin, pyydän teitä kaikkia olemaan, äh, kaikkia toimimaan niin, että ette jätä tätä mahdollisuutta käyttämättä. Now uh, is time for representatives of political groups. Poliittisten ryhmien edustajien aika. Aloitamme EPPstä. Elisabeth Fosenberg ja Vrianidi. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos <clears throat> puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvä kollegat, satamat ovat kiistämättä yksi kasvun keskeisistä pilareista, kun ajattelemme EUn jäsenmaiden vaurautta ja koko Eurooppaa. Ei ole mitenkään sattuma, että 75 prosenttia BKTstä ja 38 prosenttia kaupasta kulkee meriteitse. Tästä, tämä asetus, josta äänestämme, tämä asetus pyrkii vahvistamaan eurooppalaisten satemien tehokkuutta ja myös parantamaan palvelujen laadukkuutta modernisoimalla niitä ja se pyrkii luomaan myös paremmat kilpailuedellytykset ja olosuhteet vähentämään puutteita ainoastaan, jos meillä on hyvä juridinen puitteisto, joka takaa hy- hyvät kilpailuolosuhteet ja edellytykset ja avoimuuden, niin silloin voimme saada houkutelluksi sijoittajia satomiin, joka myös vaikuttaa eu talouteen tervehdyttävästi nimenomaan nyt talouskriisin aikana. Meidän lainsäädäntömme antaa enemmän autonomiaa satamille lupamaksujen myötä. Tämä vahvistaa kilpailua sekä eurooppalaisissa satamissa sekä myös eu satamien välillä, jotka <clears throat> harjoittavat liikennöintiä kolmansiin maihin. Me haluamme enemmän säännöksiä pieniä satamia ajatellen, jotta voimme vähentää lisäkustannuksia, lisäkuluja. Eurooppa tarvitsee tämänkaltaisia aloitteita, jotka tuovat korostetusti esille jäsenmaiden yhteiset edut ja vahvistaa sisämarkkinoita. Kiitos. Haristo, uh, do you accept blue card from Madame? Kiitos. Hyväksyttekö Grappinilta sinisen kortin? Yes domnule președinte, stimată colegă. Kiitoksia, puhemies, arvon kollega. Minunkin mielestäni tämä on erittäin tärkeä mietintö, aivan kuten komissaarikin tähdensi, ja minulla olisi teille yksi kysymys. Tehän ette oikeastaan viitanneet seuraavaan asiaan, mutta kun ajatellaan komission ehdotusta ja esittelijöiden ehdotusta, jossa puhutaan satamamaksuista, niin Oletteko te sitä mieltä, että tämänhetkinen malli on hyvä, koska komissiohan on ehdottanut komitean, joka asettaisi satamamaksut vai keiden pitäisi asettaa nämä maksut? Kiitos paljon tästä kysymyksestä. Meidän tekstissämme on hyvin tasapainotettu tuotu esille, esille ottamanne aihe, koska tekstissä ennakoidaan oikeudenmukaista jakautumista maksujen ja velvoitteiden kanssa pienimmille satamille, joilla oli suhteettoman suuret kulumaksut. Eli teksti on erittäin hyvin tasapainotettu. Tarkistuksia on tosin jätetty tämän pitkän keskustelun jälkeen poliittisten puolueryhmien välillä. Kiitos. Kiitoksia. Ja SD-ryhmän puolesta Andersson, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Vice President. There are over 300 ports in our... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on yli 300 satamaa Euroopan verkostossa, jos jätetään kaikkein pienimmät ulkopuolelle. Ja yli kolme miljoonaa työpaikkaa riippuu satamista suoraan tai epäsuorista. Ottaen huomioon myös EUn satamien monimuotoisuuden, meidän pitäisi säädellä tätä sektoria hyvin varovaisesti. En nyt puhu tätä SND-nimissä, mutta minä ja monet muut äh, Labourin äh, mepit, emme me vastusta EUn toimia Nämä saattaisivat parantaa standardeja sekä Isossa Britannissa että koko Euroopassa liittyen esimerkiksi äh, satamien turvallisuuden, ympäristön suojelemiseen ja äh, työolosuhteiden parantamiseksi. Ongelma on kuitenkin se, että huolimatta esittelijän ponnisteluista tämä ehdotus näinkin muutettuna ei kuitenkaan saavuta niitä tavoitteita, jotka mainitsin. Tässä on erittäin hyviä asioita liittyen koulutukseen, samoin kuin siihen, että kehotetaan esimerkiksi urakoinnin vähimmäismääräyksiin, mutta tämä ei riitä. Tämä on itse asiassa esimerkki tästä paremman säätelyn kaksinaisluonteesta. Äh, tämä tulee olemaan satamille hallinnollinen taakka, eikä tämä anna mitään oikeudesta selkeyttä. Te äh, joudutte esittämään itsellenne kysymyksiä, mitä tässä oikein on kysymys. Ja äh, esimerkiksi monissa satamissa on valtavia ongelmia liittyen maksujen keräämiseen. Sen lisäksi ei ole ajantasaistettu mitään vaikutusten arviointia ainakaan vuoteen, vuodesta 2012 lähtien, jolloin tehtiin sopimus paremmasta säätelystä. Ja sen lisäksi oikeus äh, ammattiyhdistysliikkeelle äh, osallistua ja artiklassa 10 äh, puhutaan pakollisesta henkilökunnan siirtelystä. Me puhumme siitä, että parannetaan henkilökunnan oikeuksia liittyen myös lähetettyihin työntekijöihin. Eli satamat joutuvat myös kuulemaan paikallisviranomaisia ja ympäristöviranomaisia, joten toivon, että kaikki hylkäisivät tämän komission ehdotuksen. Um, Kiitoksia. Hyväksyttekö Liberatskilta sinisen kortin? Yes, I'd be happy to. Pani minister, bardzo... Olkaa hyvä sitten. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti puhemies. Andersson, te sanoitte, että suhtautuisitte, suhtautuu, suhtaudutte epäilevästi tähän sosiaalikysymykseen. Missä määrin olette tyytymätön sosiaalikysymyksiin? Ja mikä teidän mielestänne olisi eurooppalaista lisäarvoa tässä kohtaa? Thank you for that. Well... Kiitos mitä tulee sosiaalisiin ulottuvuuteen, hyvin paljon enemmän olisi voitu tehdä artikloissa niin, että olitaisiin voitu uudelleen vahvistaa äh, esimerkiksi äh, työmarkkinavuoropuhelun vahvuus. Ja monet sanovat, että mm, tilanne sittenkin voi olla pahempi ja kyllä tästä voidaan vielä neuvotella, eivätkä he täysin on tyytyväisiä ole. Ja jos katsotaan, mitä he aikaisemmin halusivat, niin ei tämä ole se, mitä he halusivat ja he voisivat hyvin elää ilman tätä lainsäädäntöä. Joten tässä on huolenaiheita. Ja mitä tulee tähän eurooppalaiseen lisäarvoon, ainakin me puhumme näistä asioista ja se parantaa ymmärtämystä, mutta sen pitemmälle tämä ei mene. Kiitoksia. ECRn puolesta Van Dalen, olkaa hyvä. Puhemies, ensi kädessä haluaisin kiittää esittelijää Äh, Fleckensteinia. Hän on lähtenyt tässä hyvin realistisesti toimimaan ja seurauksena EVP, ALDE, ECR ovat saaneet yhdessä esittelijän kanssa erinomaisen lopputuloksen. Ajattelen tässä nyt seuraavia asioita. Ensinnäkin vähemmän byrokratiaa, vähemmän sosiaali, kusta, sosiaalialan kustannuksia satamille ja sen lisäksi hyvät määräykset sosiaalialalla Esimerkiksi satamayritysten yritysten täytyy antaa koulutusta työntekijöille, mutta eivät kaikki satamat ole näin tehneet ja nyt se on mahdotonta. Toisekseen satamat määrittelevät itse, kuinka ne haluavat organisoida työnsä. Eurooppa toimii nyt tavallaan alueiden toimien mukaan, eikä toisinpäin. Eli satamat päättävät itse, miten ne hoitavat työnsä. Sen vuoksi se on ihan oikein, koska Rotterdamissa tilanne on ihan toinen kuin Espanjan Vigassa. Subsidiarisuus ja suvereenisuus ovat todellisuutta. Kolme. Tässä on vielä jätetty ulkopuolelle yksityiset satamat. Me olemme tarkastelleet erikseen Englannin yksityisiä satamia ja ne voivat nyt itse päättää esimerkiksi luottaa katsauksesta tai alusten lastauksesta ilman mitään hankalia lainsäädäntöprosesseja. Eli hienoa. Jotkut täällä puhuivat sen puolesta, että hylättäisiin tämä ehdotus. Se olisi tyhmää. Sen vuoksi, että silloin kilpailuviranomaiset puuttuvat tähän ja silloin komissio hyväksyy tiettyjä kilpailukykylainsäädäntöä suoraan satamille, joka olisi paljon huonompi asia satamille. Eli olisi todellakin järkevää äänestää tämän puolesta ja kehotan myös minun omaa ryhmääni tukemaan tätä ehdotusta. Kiitos. On behalf Alda Group, uh... Sitten muiden ryhmien puheen puhujat ensinnäkin Meissner, olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen ja Knut Fleckenstein esittelijänä Euroopan satamat ovat hyvin erilaisia, sen olemme jo huomanneet, ja tämä tekee sen hyvin vaikeaksi saada aikaan hyvää satamapakettia. Tämä on nyt kolmas yritys ja toivon mukaan kolmas kerta onnistuu. olisi hyvä jos SNDkin voisi osallistua tähän, koska mehän näemme, kuinka erilaisia näkökulmat joukossamme ovat. SNDssä sanotaan, että tässä on liian vähän asioita sosiaalisektorilla, hyvin vähän otettu huomioon työntekijöiden oikeudet, ja ECRssä sitten oltiin sitä mieltä, että sitä on liikaa. Tämä osoittaa jo, että esittelijä on saanut aikaan erittäin hyvän kompromissin, koska onhan niin, että kun on tehty kompromissi, niin kukaan ei ole 100 prosentin tyytyväinen. Kyllä meillä liberaalienkin joukossa on henkilöitä, jotka eivät ole täysin tyytyväisiä sen vuoksi, että tässä on poikkeuksia. Kaikki palvelut eivät ole tässä mukana, esimerkiksi ruoppaus, luotsaus ja niin edelleen. Nämä ovat asioita, joita me emme mielellämme halunneet. Mutta me olemme sitä mieltä, että tämä on kompromissi, jonka avulla me pääsemme eteenpäin. Ja yksi asia on minulle erittäin tärkeää, nimittäin ää, satamayritykset että satamatyöntekijät kannattavat tätä kompromissia ja sen vuoksi minä pyytäisinkin kaikkia tukemaan tätä niin, että voimme neuvotella edelleen. Ja nämä satamat ovat hyvin tärkeitä Euroopalle ja erittäin tärkeitä tuleville tavaravirroille, joita me haluamme tänne. Sen vuoksi meillä täytyy olla selkeät, yhtenäiset säännöt, avoimet säännöt, jonkin verran kilpailua toki, mutta hyvät olosuhteet työntekijöille sekä hyvät investointiolosuhteet. Kaikki tämä on tässä huomioitu. Minä tiedän, että se oli hankalaa, koska komission ehdotus ja se, mitä esittelijä ehdotti, eivät oikein sopineet yhteen. Mutta nyt meillä on kultainen, kultaisen keskitien ehdotus ja toivon todellakin, että kukaan ei äänestä tätä vastaan. Tässä on hyvin paljon asioita. Kukaan ei saa koskaan kaikkea. Ja minusta tämä on se, mistä meidän tulisi lähteä neuvottelemaan neuvoston kanssa Euroopan ja satamien intresseissä. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron Stelios Kuloglulle. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι καλό ότι Kiitos puhemies. Me olemme erittäin iloisia, että pystymme määrittämään konkreettiset puitteet <clears throat> myös toiminnan ja soveltamisalan tälle asetukselle. Olipa sitten kyse vain satamista ja avoimuudesta kaikista rahoitustransaktioista. Me haluamme poistaa kaiken epäsäännöllisyyden ja, me halu- ja myös markkinoiden kontrolloimattoman avaamisen. Suurin osa ammattiliitoista on tukenut meidän työtämme. Me olemme onnistuneet siinä, että tulos ottaa vähän etäisyyttä siitä, miten komissio lähti perustelemaan alun perin näitä tavoitteita. Äh, jos meille ehdotetaan neuvotteluja neuvoston kanssa, se on hyvä perusta työntekijöille turvallisuutta ja terveyttä ajatellen. Ajattelemme myös oikeutta koulutusta, oikeutta koulutukseen. Ja sillä me voimme estää kaikki hyökkäykset, jotka heikentäisivät työolosuhteita. Tässä on kyse myös ympäristön luotettavuudesta toimintaympäristön luotettavuudesta satamapalveluissa. Se oli myös hyvät olosuhteet avoimuudelle. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja pyydän, että äänestätte kompromissitarkistusten puolesta, jotka oli hyväksytty blokkina. Ja näin edustaja Fleckenstein saa mandaatin käynnistää neuvottelut neuvoston ja komission kanssa. Nyt jäsenvaltiot ja hallitukset jäsenvaltioiden hallitusten pitäisi myös sitoutua tiukasti sosiaalista polkumyyntiä vastaan ja taata satamatyöntekijöiden turvallisuus ja terveys satamissa. Kiitos. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin Anderssonilta? Kylläkö? Andersson. Lopez. Thank you. Um, I see what... Kiitos. Kyllä minä ymmärrän, mitä te puhutte siitä, että täysin markkinoiden liberalisointi ei olisi mukana tässä toimessa, mutta siitä huolimatta tässä on hyvin yksityiskohtaiset ohjeet julkisista palveluvelvoitteista, ja tehän, teidän ryhmänne haluaa aina suojella näitä julkisia palveluita. Eikö tämä nyt ole se, mikä on tarkoitettu tällaiseksi avoimustoimeksi? on hieman harhaanjohtava. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια προσπάθεια παραπλάνησης. Niin, en usko, että tässä halutaan johtaa parlamenttia harhaan varsinaisesti. Mielestäni o, tähän asiaan liittyy parempia ja vähän parempia aspekteja, mutta tarvitsemme arvokkaan kompromissin, joka ottaa huomioon perusoikeudet. Kiitoksia sitten vihreiden puolesta. Taylor saa puheenvuoron. Uh, thank you very much, President. Kiitoksia kovasti puhemies. Kun nyt olen, olemme nähneet kaksi epäonnistunutta yritystä vapauttaa satamapalvelut, niin komissio on vähentänyt kunnianhimoisia tavoitteitaan. Se haluaa lopultakin luoda sektorikohtaista lainsäädäntöä tällä alueella. Mutta jälleen kerran satamapalveluasetus on epäonnistunut. Se ei ota huomioon todellisia Euroopan satamien ongelmia. On selvää, että meriliikenne, joiden kannalta satamat ovat elintärkeitä, ja sitten erittäin tärkeä roolia, kun halutaan enemmän kestävyyttä liikenne- ja kuljetussektorille. Tässä halutaan tavallaan ottaa ottaa satamat osaksi laajempaa, laajempaa kuvaa, jos, joka edellyttää koordinaatiota ja satamien välistä koordinointia. Ja halutaan myös ottaa huomioon ulkoiset kustannukset. Eikä ole kahta kysymystäkään siitä, että etteikö julkisen rahoituksen tulisi olla avointa. Emme voi puhua satamapalveluista, jos emme katso, katso minkälaista julkista rahaa satamiin virtaa, satamien infrastruktuuriin ja toimintaan. Tämä asetus olisi voinut helpottaa tiettyä eh, näiden tavoitteiden saavuttamista, mutta nyt mielestäni se ei ole saavuttanut omia tavoitteitaan. Se ei ole omiaan varmistamaan kestävämpää ja yhteenliittyvämpää liikenneverkostoa. Ja jos ajatellaan eh, rahoituksen avoimuutta, niin ei se riitä. Ei tämä asetus riitä, jotta saadaan sitä paljon kaivattua juridista varmuutta. Kun ajatellaan kaikkia näitä joukkopoikkeuksia valtion apujen suhteen, näitä ehdotuksia olisi tullut kehittää pidemmälle ja rinnan, siis sekä joukkopoikkeusta että, että tukiaisia. Nyt tässä on mennyt 11, tässä on mennyt vuositolkulla aikaa ja uskon, että että ei tässä saada aikaan mitään suuntaviivoja ennen ensi vuotta. Se on kyllä turhauttavaa, mutta ei millään tavalla yllättävää. Jos Euroopan parlamentti hyväksyy tämän mietinnön, niin sen täytyy kyllä valmistua ottamaan, valmistautua ottamaan vastaan rankkaa kritiikkiä, koska ei tässä asetuksessa paljoa, paljoonkaan kiinnitetä huomiota. Tämä lainsäädäntö on alikehittynyt ja tehoton ja minä vetoan jäseniin, jotta äänestätte sitä vastaan huomenna. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Taylor, hyväksyttekö sinisen kortin Kilton Darlingilta? Totta kai. Thank you very much, Ms. Taylor. Kiitos. Oletteko samaa mieltä siitä, että tämä paketti, vaikkakin se on parantunut, siinä on kuitenkin vielä samoja vaaroja uhkia kuin siinä paketissa, jonka me suurella enemmistöllä hylkäsimme 2006 parlamentissa. Tässä on esimerkiksi kysymys hallinnollista kuormituksista satamille, eikä kuitenkaan huolehdita työturvallisuudesta ja oikeuksista. Äh, Olette ihan oikeassa, kun kun tällaisen olettaman teette. Älkääkä unohtako sitä, että parlamentti on ö, samankaltaiset ehdotukset hylännyt jo kahdesti aiemmin. Eli eihän tässä oteta huomioon ympäristövaatimuksia, viittaukset vaikutusten arvioihin, lintuihin, habitattiin. Kaikki on poistettu. Tämä on epäonnistunut yritys sälyttää parlamentin hyväksyttäväksi taas yksi versio samasta asiasta. Ja siksi meidän täytyy sanoa jälleen kerran ei. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi FDD-ryhmän puolesta puheenvuoron saa Jill Seimer. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Satamapalveluasetus on asia, jota me emme halua Isossa Britanniassa. Toisin kuin Manner-Eurooppa, Isolla Britannialla on hyvin kilpailukykyiset satamat, joita hoidetaan yksityisesti. EU on yrittänyt säädellä satamia onnistumatta siinä kahden, kahtena kertana aikaisemmin. Tämä on nyt kolmas yritys. Koskapa suurin osa satamista ovat äh, yksityisessä omituksessa, ne ovat menestyksekkäitä ja tehokkaita, EUn ei kuulu tähän puuttua. Ja Brexit-äänestyksessä ison britannian ihmiset äänestävät äh, eroamisen puolesta ja me vapaudumme kaikesta hallinnosta ja typeristä säännöistä, joita tämä EU meille pakottaa. Me palaamme muuhun maailmaan ja pidämme kiinni omasta vapaudestamme hoitaa omaa kauppaamme. Meillä on ollut maailmankaupassa pitkät historia, pitkä historia ja tämä satama-asetus tekee enemmän pahaa kuin hyvää ja Iso-Britannia voi paremmin ulkona EUsta. On behalf... Kiitoksia. Seuraavaksi puheen vuoron saa Arno Olkaa hyvä. Merci, Kiitos puhemies. Satamapalvelujen vapauttaminen on vanha eurooppalainen merikärme, vaikka EU-komissio on jo pari kertaa epäonnistunut vuodesta 2000 lähtien, niin se kuitenkin palaa aina tähän. Uudestaan ei koskaan kahta ilman kolmatta. Yhtäältä tässä pyrkitään, pyritään yhdenmukaistamaan suuret eurooppalaiset satamat, jotka ovat järjestäytyneet eri tavalla. Sillä estetään se tosiseikka, että jäsenvaltiot ja, ja, ja to- ja satamaviranomaiset voisivat itse paremmin hoitaa oman toimintansa. Toiseksi on kyse kilpailukyvystä, eh, lisäinvestoinnista. Tässä halutaan painottaa sitä, että jotkut palvelut pitää vapauttaa. Tällä on tuhoisat seuraukset sille, että jäsenvaltiot voisivat itse hoitaa näiden palvelujen hoitamisen myös kansallisen turvallisuuden nimissä. Jos me puhumme merimiehistä, kapteeneista tai ruoppaista tai luotseista. Silloin on kyse usein e, ei-ammattitaitoista henkilöstä, joka purjehtii ja käy merta eri maan lipun alla. Tämä on aivan tyhjä tyhjä paperi. Miksi meidän pitää kaiken, kaiken kustannuksella harmonisoida yhdenmukaistaan? Jos me ajattelemme satamien kustannuksia, ne ovat strategi, strategisia meidän taloutemme kannalta, mutta pikkuhiljaa niitä ostavat ulkomaiset yritykset. Esimerkiksi kiinalainen yritys on ostanut Pireuksen sataman osittain ja tämä, me, sen takia me vastustamme komission ehdotusta ja parlamentin tekstiä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro saa Marinescu. Excellent Romanian, domnule președinte, doamne. Hienosti puhutte Romaniaa, arvon puhemies. Niin, äh, kiitän komissiota ja kaikkia muitakin keskustelusta. Tästä asiasta on esitetty useanlaisia kantoja, mutta me olemme kuitenkin saaneet aika rohkaisevan kompromissin nyt me voimme toivottavasti luoda uusia työpaikkoja, voimme parantaa kilpailukykyä satamasektorilla. Saamme ehkäpä lisää autonomiaa satamamaksujen asettamisessa ja saamme parempia satamapalveluita reilun hintaan. Saamme rahoituksellista avoimuutta tasaisen pelikentän ja voimme torjua laitonta valtion tukea. Ja tätä sovelletaan kaikkiin TNT-verkon satamiin. Jäsenvaltioilla on kuitenkin joustavuutta, ei, heidän ei tarvitse sisällyttää tiettyjä etäisten alueiden satamia. Satamilla on nyt mahdollisuus parantaa palveluiden laatua ja tehokkuutta taloudellinen tilanne ja alan kilpailu edellyttävät sellaista päätöstä, jota tässä on odoteltu jo yli kymmenen vuotta. Nyt lopultakin voimme ratkaista ongelmia. Kiitos. Deputat Mariana Jau Marinescu. Marinescu, hyväksyttekö te sinisen kortin? Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijä Fleckensteinia tästä vaikeasta työstä, joka hänellä on ollut. Ei tule unohtaa sitä, että me olemme lähteneet liikkeelle Euroopan komission ehdotuksesta, kun Kallas oli vielä paikalla, joka tavoitteena oli turboliberalisointi joka sektorilla. Ja sen vuoksi oli vielä vaikeampaa esittelijälle saada aikaan kompromissi. Ja kuten hän sanoi, kompromissi ei koskaan ole sataprosenttisesti sitä, mitä kaikki toivovat, mutta siitä huolimatta täytyy olla valmis tekemään kompromisseja. Ja kun katsoo nyt tätä asiakirjaa, niin näemme, että tämä pakkoliberalisointi, mitä komission alkuperäisessä esityksessä oli, on estetty. Ja jos luemme tätä tarkemmin, niin näemme, että satamat voivat itse päättää, millä tavalla ne haluavat tarjota palveluitaan. Ja mikä minulle pääargumentti oli, oli nämä vähimmäisvaatimukset, jotka esittelijä neuvotteli tästä pois. Vähimmäisvaatimukset esimerkiksi siinä, että kaikki eivät pidä kiinni esimerkiksi työ- ja sosiaalioikeuksista ja että tänne saatiin mukaan myös työtaisteluoikeudet. Me muistamme monta tilaisuutta, jossa tämä ei ole onnistunut. Ja jos katsotaan, mitä tässä nyt on lopputuloksena liittyen esimerkiksi avoimuuteen, niin uskon, että kaikki nämä kohdat, kun ne kootaan yhteen, niin lopputulos on sellainen, että lasi on puoli täysi eikä puoli tyhjä. Ja sen vuoksi minusta tätä voi kannattaa. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Seuraavaksi Foster saa puheenvuoron. Uh, Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluan aidosti kiittää Fleckensteinia hänen kovasta sinnikkäästä työstään tässä asiassa, mutta valitettavasti en usko, että muutokset ovat menneet riittävän pitkälle. Konservatiivihallitus vuonna 1981 aloitti privatisointiprosessin UKssa, silloin satamia alettiin yksityistää, ja siksi minä en tue mitään sellaista, joka saattaa vaarantaa kaiken sen hyödyn ja edun, eh, jota tästä koitui eh, UK eh, taloudelle. Ja Voin vain, en halua, että meille tulvii tuhansia filippiiniläistyöntekijöitä. Konservatiivit ja muutkin tukevat sitä, että tämä ehdotus torjutaan. Me olemme sitä mieltä, että saattamien välinen kilpailu pikemminkin kuin tuputetut säännöt ovat omiaan tuomaan muassaan tehokkuutta. Komission ehdotus oli turhan byrokraattinen, eikä se sovi meidän YK järjestelmämme, jossa satamat ovat yksityistettyjä ja markkinavetoisia. Jos kohta olemme tyytyväisiä monien kantoihin. Olemme sitä mieltä, että UKssa monet, myös ammattiliitot, torjuisivat tämän ehdotuksen. Kun ajatellaan Ähm, julkisen palvelun velvoitteita yksityisille äh, satamille, niin se ei varmasti mene läpi. Toisaalta ähm, monet säädökset eivät mene riittävän pitkälle yksityisten ähm, yrittäjien kannalta. Äh, pelätään, että jotkut saattaisivat jopa ylisäännellä äh, säännellä enemmän kuin mitä EU vaatii ja menisivät myös pidemmälle kuin ILOn työsuojelusuuntaviivat. Tämä kompromissipaketti ei sisällä pieniä satamia ja näistä syistä minä olen esittänyt tarkastuksia, jotka antaisivat poikkeuksen pienille satamille niin, että voidaan saada täysin kilpailukykyinen elinkeino. Ja lopuksi eh, tarkistuksen, joka sulkisi kaikki yksityiset satamat asetuksesta. Toivon, että enemmistö tukee minua. Eh, minä kyllä vastustan tätä tässä muodossaan. Kiitos. No niin, Kiitoksia. Seuraavaksi Telitska. Uh, uh, Kiitos puhemies, komission jäsen Fleckenstein. No kaikki eivät nyt ole täysin äh, onnellisia, no en ole minäkään ja monet meistä eivät ole. Kysymys kuuluukin, mitkä ovat äh, vaihtoehdot? Ja me tiedämme selkeästi, että meidän täytyy saada aikaan parempa, parempi pääsy satamiin, niitä täytyy hallinnoida paremmin ja silloin meidän täytyy organisoida ne paremmin. Kysymys kuuluu myös, äh, pitäisikö meidän pyytää pistää näitä eri osapuolia jäämään toimimaan oikeudellisessa epävarmuudessa. Minusta on nyt korkea aika hyväksyä tämä ehdotus neuvotteluiden pohjaksi. Herra puhemies, joskus vähemmän on enemmän ja sen vuoksi minusta pitäisi Tämä on se viesti, jonka haluaisin antaa ja jätänpä teille viisi sekuntia ylimääräistä puheaikaakin. Kiitos. Uh, Mr. Talitska. Talitska, anteeksi, hyväksyttekö sinisen kortin Meissnerilta? Madam Meissner. Meissner. Jetzt habe ich den Kollegen niin, aiheutan nyt ongelmia kollegalle, koska hän oli jo matkalla ulos. Niin hyvä kollega Telitska, niin, viisi sekuntia vähemmän puhuitte, mutta minulla on silti kysymys. Täällä on sanonut tai paljon siitä, että tässä on liian vähän avoimuutta, liian vähän joustavuutta ja että se on ylipäätään äh, liian vähän on huolioitu sitä, että satamat ovat erilaisia ja liian vähän on tehty, äh, jotta yksityiset satamat saavat tehdä yksityisiä päätöksiä. Mitä mieltä te olette? Onko tässä liian vähän avoimuutta ja liian vähän joustavuutta? Uh, uh, no teitte sen varmasti ihan äh, tahallanne, kun te tiesitte, että olen myöhässä kokoukseeni. No, no kyllä minä näen tässä ähm, edistystä ja niin paljon edistystä, että voin hyväksyä. No, mikä nyt sitten on tehokasta ja on varmasti asioita, joihin täytyy vielä puuttua ja olen ihan vakuuttunut, että hyvällä mm, ponnistelulla me tämän saamme toimimaan mutta jos verrataan tätä aikaisempiin ponnisteluihin, niin tämä on huomattavasti parempi. Olen valmis tätä tukemaan ja nostan huomenna käteeni sen puolesta, että lähdetään neuvottelemaan ja taistelemaan tämän ehdotuksen puolesta tällaisenaan. Kiitos. Seuraavaksi Kyllönen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, satamapalveluasetuksen ympärillä on käyty hyvin kansallisesti värittynyttä keskustelua niinpä rohkenen kuvata tilannetta kotimaani suomen näkökulmasta. meidän satamakenttämme on kokenut viime vuosina laajan muutoksen siirryttyään vuoden kaksituhatta viisitoista alussa toimimaan osakeyhtiömuodossa markkinaehtoisesti toimivina yksityisoikeudellisina organisaatioina käsittelyssä olevassa asetuksessa asetettavat tavoitteet ovat siten jo arkipäivää meidän suomalaisten satamanpitäjien toiminnassa. pidän erityisen tärkeänä että kaikilla euroopassa olisi yhtäläinen säätelykehikko satamapalveluiden järjestämisessä ja julkisten varojen läpinäkyvyydessä satamainvestointeja tehtäessä asetuksen osalta lopputulema ei ole ehkä täydellinen tai aukoton mutta minulle se on good enough. kiitän esittelijää sekä eri ryhmien varjoja sinnikkäästä työstä ja toivon että parlamentti säilyttää kylmähermoisuutensa loppuun saakka ja äänestää asian huomenna eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Nyt Saakari Madelli. Puolitoista minuuttia. Madame la Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, tämä on jo kolmas kerta, kun Euroopan komissio pyrkii väkipakolla viemään satamapalveluiden vapauttamisen Euroopassa. Ei tässä nyt ole mit... tässä on yritetty vaihtaa nimeä, puhutaan satamapalvelujen järjestämisestä. Meidän pitää nyt olla selvillä vesillä, onko tässä kyse luotsauksesta, ropauksesta, kaikissa satamissa, mutta kuitenkin samalla kun puhutaan näistä, nämä toiminnat eroavat usein paljon toisistaan. Onpa kyse Rotterdamista, Hampurista tai Antwerpenista, jotka vastaavat 20 prosentista Euroopan merili- tavaraliikenteestä. Ei se ole samanlainen satama kuin Haavren satama esimerkiksi Ranskassa. Sen takia teidän vaikutusten arviointi ei ota ollenkaan huomioon erityispiirteitä eri satamissa. Vielä pahempaa, se haluaa viedä yhden yksimuotoisen vision läpi ei oteta huomioon ympäristövaatimuksia, ei oteta huomioon sosiaalisia vaatimuksia. Meidän tavoitteenamme pitäisi olla myös, että säilytämme rannikkoseudun, säilytämme turvallisuuden satamissa, mutta me haluamme myös su- suojella palkansaajia. Tämä teidän hankkeenne vaarantaa mm, satamien keskeisen pyynnön, eli ne eivät itse halua minkäänlaista liberalisointia, ne haluavat vain selvyyttä eurooppalaisiin sääntöihin. Esimerkiksi mikä on kyse valtioiden osuus. Ja komissio ei ole antanut minkäänlaista julkista selvitystä, mikä on valtion tukien määrä. Jos on saatu neuvotteluissa läpi, vapauttaminen ei tässä tekstissä riittävästi ole ö, takuita siihen, että miten me etenemme turvallisesti. Näissä olosuhteissa me voimme ainoastaan vain äänestää tätä hanketta ja tekstiä vastaan. Kiitoksia kovasti. Edustaja Delli. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Damatolle. Olkaapa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puhemies. Tässä mietinnössä on otettu huomioon se, että Euroopan satamat ovat erilaisia. Ähm, tässä on otettu huomioon myös satamapalveluiden parantamistavoite. Halutaan järjestää satamatoiminnat tehokkaammin ja jäsenvaltioille halutaan antaa enemmän harkinnanvartaa. Ei vetele se, että kaikille satamille olisi samat säännöt, koska ne ovat erilaisia. Tarvitaan tiettyä autonomisuutta. On kuitenkin tärkeää, että kaiken tärkeintä on kuitenkin se, että satamat ovat kilpailukykyisiä kun ajatellaan Euroopan unionin satamapolitiikkaa, niin yksi tärkeä muutos on ollut esiin nimittäin sosiaalinen ulottuvuus. On tärkeää, että myös työmarkkinaosapuolella kuullaan, kun ajatellaan satamien kehittymistä, teknisiä, teknistä kehitystä ja muuta. Ja on erittäin tärkeää, että otetaan huomioon myös prekaarityövoima, erityisesti eteläisissä Euroopan maissa. On tärkeää, että sosiaaliset oikeudet otetaan huomioon, että että pienten satamien erityisluonne otetaan huomioon ja niin edespäin. Kiitos, hyvä kollega. Nyt annan puheenvuoron Grandes Pasqualille, olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Kiitos. Rouva puhemies, satamat ovat keskeinen tekijä, kun haluan eurooppalainen verkosto, joka on integroitu ja tehokas, joka palvelee kansalaisia ja teollisuutta Euroopassa. Euro komissio on tietoinen tästä ja sen takia se on, sillä on kaksi pyrkimystä. Tämä on kolmas kerta, kun pyritään parantamaan satamien järjestämistä. Me haluamme lisää kilpailukykyä, avoimuutta ja yhdenvertaista kohtelua ja haluamme sosiaalista suojelua ja tehokkuutta tässä on kyllä paljon, hyvin paljon avoimuuden puutetta ja tässä on kyse joistakin saatamista eikä aina ole, todell, ei olla todellisuuden tasalla logistiikkakysymyksissä. Mitä taas tulee sitten jäsenvaltioiden kompetenssiin, tämähän kuuluu niiden keskeisiin toimialueisiin, jos ajattelemme taloutta. Espanjan taloudessa ta, ne ovat julkisia satamia. Ei, niiden käyttöä ei voida määritellä vain yksityisten toimijoiden neuvottelujen kanssa. Sen takia tässä on avoimuuden puute suuri. Espanjassa PP-puolue tulee äänestämään tätä mietintöä vastaan, koska se eristää jotkut satamat tästä kuljetusverkostossa, eikä tässä ole otettu huomioon jäsenvaltioiden perustuslaillisia asetuksia ja säännöksiä. Olemme vale, valitettavasti tämä kolmas yritys ainut, ehkä, ehkä ainut elinkelpoinen toinen. Mutta tässä eh, tämä on kuitenkin ihan eri tilanne. Eurooppalaiset satamat ovat riippuvaisia toisistaan. Symbioosi on erittäin tärkeää eri liikennemuotojen välillä. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron kollega Dallon Bonifualle. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Madame la commissaire, le texte Arvoisa komission jäsen, satamapalveluteksti on pitkään ollut myyttinen luomus, josta on kuultu paljon puhuttava, mutta ei koskaan ole oikein täysin ymmärretty sitä. Mutta kuukausien työskentelyn jälkeen Knut Fleckenstein SD-puolueesta mietinnön laati on pystynyt laatimaan tekstin, josta meidän pitäisi äänestää huomenna. Tämä teksti on pitkien neuvottelujen tulosta, jossa haluttiin päästä kompromissi, joka aika radikaalisti muutti komission alkuperäisen ultraliberaalin ehdotuksen. Minä olen joidenkin kollegojen kanssa tehnyt tärkeitä tarkistuksia. Olen iloinen, että Fleckenstein on ottanut ne huomioon Eli tässä on kyse kaikista tärkeimmistä kansallisista palveluista, jotka takaavat satamien juridisen aseman. Myös julkisen palvelun velvoitteet on, on tässä laitettu hyvin mustaa valkoiselle, joka antaa jotakin merkitystä sosiaalisemmalle Euroopalle. Rahoituksellinen avoimuus on keskeistä tekstissä, joka antaa jolloin kilpailu on paljon oikeutetumpaa ja oikeudenmukaisempaa, mutta pienillä satamilla ei ole niin paljon hallinnollisia velvoitteita. Silloin ne eivät tukehdu byrokratian määrään. TRAN-valiokunnassa on tästä keskusteltu. Tässä on riittävät sosiaaliset takeet meille sosialisteille. Samalla se takaa jäsenvaltiolle liittävän liikkumavaran, jotta ne voivat myös säilyttää jossain määrin kansallisen mallin. Eli tässä on hyvin suuri mahdollisuus järjestää näitä satamatoimintoja Euroopassa, eikä meillä ole mitään yhtä ainutta normia, joka voisi toimia paljon huonommin kuin olemassa olevat mallit. Nykyteksti on tyydyttävä sitä ei pidä lähteä pilaamaan trilogissa koska tässä on nyt kyse kansan valitseman edustajan laatima teksti. Sen takia parlamentin pitää tulla neuvottelun mahdollisimman vahvan tekstin kanssa ja silloin se edellyttää mahdollisimman yksimielistä äänestystulosta. Huomenna meidän täytyy äänestää tekstin puolesta, joka on trilogille perustana. Ei ole kyse siitä, että pitää saada teksti hinnalla millä hyvällä, hyvänsä, vaan hyvä teksti, koska meidän pitää päästä sopuun neuvoston ja komission kanssa. Jos tulos on pettymys, silloin parlamentti voi myös katsoa, kuinka se voi yhteispäätöksen myötä hylätä tämän ehdotuksen, koska me haluamme, hy- eikä pidä saada harmonisointia vain sen takia, että se on huonoa harmonisointia. Sitten edustaja Bilbao Barandika, yksi minuutti. Kiitos. Eurooppalaisten satamien tehokkuus on keskeistä EUn kilpailukyvylle. Sen takia tuemme tätä mietintöä, koska siinä puhutaan avoimuudesta ja näiden infrastruktuurien autonom- autonomisesta hallinnosta. Se, me haluamme kilpailukykyä yhdenvertaisuutta kaikille. Me, me haluamme myös hyvän hyvää valvontaa ja palvella käyttäjien ja satamatyöntekijöiden ja äh, puhemies pyytää puhujaa puhumaan hieman hitaammin. Tässä pitää puhua, ajatella myös yleistä palvelua. Me toivomme, että satamien autonomia, autonomia takaa vapaan kilpailun ja se myös lisää innovatiivisuutta ja parempia palveluja. Sen takia me vastustamme, että emme halua hyväksyä jotakin poikkeuksia, että jotkut, jotkut hallitukset haluavat erilaista maksupolitiikkaa, eikä he, ei, ammatilliset yhdistykset Euroopassa ovat sitä mieltä, että tässä on kyse kilpailukyvystä, jota ei saa, ja tämä rajoittaa autonomiaa ja kaikkien EUn satamien autonomiaa. Puhuja oli todella niin nopea, että sitä oli mahdoton tulkata. Rouva González Penjas, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä haluaisin tuoda yhden elementin esille, joka ryhmällemme on keskeinen tämä painopiste tässä mietinnössä on onnistuttu siirtämään tähän pakkomielteiseen vapauttamisesta, ja, mutta kuitenkin työ- ja sosiaaliaspekteihin. Me, kun me puhumme vapauttamisesta, se tarkoittaa yksityistämisestä. yksityistämistä. Ei tämä vapauta yhtään mitään, päinvastoin sehän vain heikentää sosiaalimallia, koska tässä on kyse vain niistä eduista, joita, joita me haluaisimme saada myös laadun, laadun parantamisen vuoksi. Tässä on kyse suurista yrityksistä. Mehän haluamme taistella sosiaalista polkumyyntiä vastaan. Jos meillä, jos meillä on lisää soljasta polkumyyntiä, niin eihän se ole meidän mallimme, eikä se ole mikään ratkaisu meidän mielestä mihin meidän pitää nyt lähteä, mille tielle meidän pitää lähteä. Meidän pitää saada tehokkaampia ja avoimempia satamia, jotka, jotka ovat ympäristön kannalta kestäviä. Työolosuhteiden pitää olla hyvä ja palvelujen laatu pitää olla hyvä. Kiitos puolitoista minuuttia, edustaja Koh. Frau Präsidentin, Frau Puhemies, komission jäsen, arvon kollegat. Satamapalvelusten liberalisointi pyrkimykset muistan oikein hyvin. Vuodesta 2001-2400 meille esiteltiin eh, edellistä satamapakettia. Vaikkakin ne eh, parlamentti on nyt muuttanut kovin paljon komission ehdotusta, on talo kuitenkin uskollinen periaatteelle. Tässä ei pakoteta mihinkään liberalisointiin ja sen vuoksi kiitän esittelijää, joka ei me kadottanut meidän tavoitteitamme silmistään ja todellakin pyrki siihen, että satamat saavat itse päättää, kuinka ne järjestetään. Oli varmasti hyvin vaikea saada aikaan tällaista äh, kattavaa tekstiä johtuen eroista Euroopassa, mutta esittelijä on onnistunut tässä hyvin löytämään kultaisen keskitien. Kiitän häntä avoimuudesta sekä siitä, että palveluiden tarjoajien joukossa ei saa olla syrjintää, samoin kuin äh, mitä tulee äh, satamapalveluiden käyttäjiin ja satamainfrastruktuuriin. Ennen kaikkea pidän hyvänä sitä, että on pidetty kiinni meidän satamiemme työntekijöiden turvallisuudesta, koulutuksesta ja turvallisuudesta. Ja puhun tämän mietinnön hyväksymisen puolesta. Edustaja Lopes Bermejo, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Komission pitää kuunnella tämän edustajanhuoneen tiukkaa kannanottoa ja myös satamien ääntä, kun halutaan vastustaa vapauttamista. Sen pitäisi nyt toimia nyt niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät ota huomioon eurooppalaisia normeja silloin, kun lähdetään luomaan uusia sosiaalisia normeja. Kyllä tämä nyt ehkä voi parantaa satamissa työolosuhteita, mutta mitä me nyt pyydämme, me on työllisyys. Me haluamme, että hannutaan, luodaan työntekijöille terveelliset ja turvalliset työolosuhteet ja me tuemme, työlle, tuemme TES-neuvotteluja, mutta tässä pitäisi todella noudattaa minimisosiaali- sosiaali- ja työehtoja. Mutta näitä oikeuksia pitäisi sopeuttaa yhtäläisesti sekä yksityisistä että julkisissa satamissa. Me vastustamme tiukasti sitä, että sit niitä poissulkemisia, joita oikeisto vaatii. Miten me voimme ratkaista tämän? Ehkä meillä on nyt riittämätön työntekijöiden suoli silloin, kun palveluja siirretään muualle. Ja meillä on myös rahoituksellisia äh, esteitä julkiselle rahoitukselle. Sen mielestä on erittäin vakavaa, että voidaan kyseenalaistaa se, kuinka halutaan taata näiden keskeisten infrastruktuurien julkinen valvonta, joita satamat ovat. Kiitos, edustaja Salini. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komissaari. Haluan onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä, myös varjoesittelijöitä ja aivan erityisesti haluan ö, oman ryhmäni varjoesittelijää kiittää. Niin, tässähän on yritetty ö, ottamaan huomioon eri vaatimuksia, e, ne eroavaisuudet, joita eri eurooppalaisissa, e, eurooppalaisten satamien välillä on. On pyritty ö, pohtimaan myös, ö, mitkä ovat ne seikat, jotka haluamme todella taattavan. Ja esimerkiksi, ö, kun ajatellaan... Ö, satamien kehityskelpoisuutta, niin on selvää, että satamat ovat erilaisia keskenään. Kun puhutaan vaikka Pohjois-Euroopan ja Etelä-Euroopan satamista, ne ovat aivan erilaisia keskenään. Meillä Italiassa on suuri määrä matkailijoita esimerkiksi. 7-8 miljoonaa vuosittain merkittävä prosenttiosuus koko mantereen satamamatkustajista. Eli meillä ja matkustajien lisäksi tuonti- ja vientituotteita menee meidän satamiemme läpi merkittävät määrät. Ja siksi on erittäin tärkeää, että eri vaatimuksia yhdennetään. Ja on otettava huomioon myös tämä sosiaalinen ympäristö, koska edelleenkin siis, siis kaikki näiset sosiaaliset ulottuvuudet on otettava huomioon, koska se on oleellista, kun ajatellaan kaikkea sitä rahamäärää, joka satamiinkin tulee. Ja, ja rahoituksen täytyy olla avointa. Kiitoksia. Pour une minute, une minute. Edustaja Ferreira, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Satamat ja tuontekijät ovat nyt suurpääoman tulituksen kohteina – on elintärkeää suojella heitä näitä hyökkäjiä vastaan, jotka haluavat vain suuria hyötyä. Sektorin yksityistäminen on saanut liikaa vauhtia, se pitää pysäyttää. Se on EUn tehtävä. Me olemme joutuneet Troikan hyökkäyksen kohteeksi. Hallitus on myös lähtenyt liiallisesti riistämään satamia. Hallitus haluaa kuitenkin aina mennä vielä vielä pidemmälle, kun se haluaa käyttää hyväkseen työntekijät. kaikki kelpaa. Luodaan kaikenlaisia haamuammattiliittoja. Mutta se ei ole kuitenkaan lannistunut portugalilaisten työntekijöiden taisteluintoa. Me tarvitsemme, meidän pitää todella pysäyttää nämä hyökkäykset, johon sisältyy myös komission tekemä ehdotus. Kiitos. Pan sprawozdawca powiedział, że dzisiejszy projekt... puhemies. Esittelijä sanoi, että tämänpäiväinen luonnos on parempi kuin aikaisemmat kaksi pakettia. 15 vuoden jälkeen voin sanoa, että Eurooppa ansaitsee paremmat säännöt, jotka eivät jätä lainkaan tulkinnan varaa. Puolalla ei ole mitään ongelmia avoimuuden suhteen. Meillä on kaksi asiaa tässä asetuksessa, jossa ei huomioida erityispiirteitä tietyissä yksittäisissä satamissa, ja tätä emme voi hyväksyä. Emmekä me liioin voi tukea byrokratian lisäämistä. Emmekä liioin voi tukea sitä, että meidän laitoksemme täytyisi muuttua täysin. Meillä on erittäin hyvät säännöt Puolassa, jotka tukevat taloudellista avoimuutta. Puolan satamat kehittyvät hyvin. Ja me pelkäämme, että tämä uusi luonnos pysäyttäisi tämän uuden hyvän kehityksen. Sen vuoksi Puolan valtuuskunta äänestää tätä vastaan. Merci, madame. Kiitos, rouva edustaja. Nyt siirrymme Catch the eye osiaan tullut paljon pyyntöjä. Kymmenen. Aloitamme edustaja Polchakista. Kymmenen on siis hyväksytty. Kymmenen puhuja. Kiitoksia kovasti, että sain puheenvuoron. Minä toivon, että tämä kolmas yritys lopultakin menestyy. Minä olen todella iloinen siihen, tai siitä, että tiettyjä sosiaalisen puolen toimia on lievennetty, mutta erittäin tärkeää mielestäni on se, että komissio ähm, saa aikaan yhdenmukaiset säännöt ähm, satamien työn järjestämisessä, jotta tulee reilua kilpailua, koska tällä hetkellähän markkinoilla väärinkäytetään tilannetta. Ja jos ajatellaan vaikkapa kauttakulkupalveluita, niin mm, ei tämä ole täydellistä. Ja vaikka me, meillä, minun maassani ei ole meri, merenrantoja, niin toivoisin siitä huolimatta, että meillä olisi samat säännöt kaikille. Edustaja Hovit. East Coast ports, which I represent, are... Nämä äh, satamat, joita minä edustan, äh, ovat erittäin tärkeä äh, työpaikkojen luoja. Esimerkiksi siellä on suuria konttisatamia ja siellä on myös erittäin suuria nosturipuistoja, joita EU on ollut mukana rahoittamassa. Fleckenstein on neuvotteluissa pyrkinyt edistämään kilpailua satamien kesken. Minua huolestuttaa kuitenkin ehdotetut poikkeukset. Meidän pitäisi kuulla äh, nyt äh, kuitenkin äh, myös ruoppausjärjestöjen varoitukset myös ympäristömahdollisista vahingoista. Joten minä pyydän, että Fleckenstein tukisi tarkistuksia 146 ja 147, jotka minä olen ollut mukana allekirjoittamassa. Erittäin tärkeää on, että taataan työpaikat. Jos ei, niin silloin se pitäisi kaataa uudelleen. Edustaja Tomasevic. Kiitoksia kovasti. Tämä mietintö on tuonut muassaan hyviä muutoksia komission ehdotukseen. Esimerkiksi tämä yhtenäinen hallinnointijärjestelmä ei ole mielestäni hyvä. Jos me haluamme kunnioittaa satamien monimuotoisuutta eh, ja kunnioittaa niitä organisaatiojärjestelmiä, joita eri puolilla mannettamme on, niin tämä on hyvä asia. Eh, on ajateltava, että tällainen monimuotoisuus eh, on hyvä asia. Se tuo muassaan potentiaalia. Ikävää on se, että tässä parlamentissa me liian usein hyväksymme liian alhaiset yhteiset nimittäjät. Näin on nytkin. Kyllä tässä mietinnössä rahoituksen avoimuutta hyvin korostetaan, mutta meidän täytyy myös ottaa huomioon oikeasuhteisuusvaatimus, kun puhutaan satamamaksuista. maksuista se on, tässä kohtaa mennään oikean suuntaan. Merci, monsieur Tremosa. Kiitos. Edustaja Tremosa, olkaa hyvä. Moltes gracias, señora president. Dear Commissioner Bulk, dear colleague. Arvon komissaari Bulk, hyvät äh, kollegat. Tämä asetus on hyvä yritys saada tasainen pelikenttä, samankaltaiset toimintaolot kaikille satamille Euroopassa. Joissain jäsenvaltioissa business as usual meininki on johtanut siihen, että byrokratia on jyllännyt ja kuluttajien etuja ei ole otettu huomioon. Euroopan täytyy menestyksekkäästi jakaa hyviä käytänteitä. Ähm, äh, ja näin tässäkin. Katalaani meppinä olen iloinen tästä mietinnöstä ja toivon, että se menee läpi minimaalisin muutoksin, kun neuvotellaan neuvoston kanssa. Monsieur Hvala za besedo, spoštovana komisarka, spoštovana predsedujoča. Tämä asetus on sen laatijoiden mielestä asetus, joka parantaa kilpailua, vähentää byrokratiaa ja että tämä uuden aikaistaa satamat. Toki satamat ovat tämä portti ulkomaailmaan. Olemme useita kertoja tänään kuulleet, että tähän liittyy myös työllisyysongelmia. Kaikki meistä haluavat kohtuullisia työpaikkoja ja palkkoja. Me haluamme myös, että esimerkiksi työehtoneuvottelut jatkuvat soveliaalla tavalla. Me kannatamme turvallisuutta ja sosiaalisia oikeuksia. Me haluamme yhtäläisen pohjan ja perustan myös EUn budjetin kannalta ja odotan, että komissio hoitaa asian. Odotan, että komissio hoitaa satamien tasapainoisen kehityksen. Edustaja Eichhout. Thank you very much. Tilby Docks in my constituency a link. Niin, Yksi kymmenestä työpaikasta liittyy satamien toimintaan ja meillä kauppa kasvaa ja tämä olisi nyt pahin mahdollinen hetki tuputtaa lisää ää, sääntelyä, erityisesti kun kilpailijat ovat EUn ulkopuolelle. Ja tämä liittyy myös tulevan kansanäänestykseen. Minkä takia meidän pitäisi noudattaa sellaisia EUn sääntöjä, jotka tekevät meidän kilpailukyvylämme hallaa? ne ihmiset, jotka parhaiten hallinnoivat satamiamme, hallinnoivat parhaiten myös lakejamme. Edustaja Deutsch. Madam President, I want to speak tonight. Niin puhemies, haluan puhua Pohjois-Irlannin satamien puolesta tänä iltana, jotka tuhoutuisivat näiden ehdotusten pohjalta. Tämä on jälleen esimerkki siitä, että EU yrittää pakottaa tällaisia yksi koko sopii kaikille ratkaisuja satamatta pohjois ovat osa riippumatonta menestyvää iso britannian sektoria. Ja me käsittelemme hyvin paljon, siellä on 700 yritystä satamissa, yli 22 000 ihmistä on siellä töissä. Ja tuhat työpaikkaa ja valtavat veromäärät paikallisille yhteisöille ja kenenkään ei pitäisi tässä äh, vaarantaa, äh, vaarantaa tätä työmahdollisuutta. Tässä on kysymys liiallisesta säätelystä ja se rankaisee niitä satamia, jotka ovat palveluntarjoajia. Toki me tiedämme, jos tämä menee lävitse, niin tämä on vain alku. Huomenna minä äänestän tämän äh, hylkäämisen puolesta tukeakseni Pohjois-Irlannin taloutta. Edustaja Dodds, edustaja Aker on puhutanut myös, mutta edustaja Fleckenstein kysyy myös sinistä korttia. Rova Dodds, haluatteko te sinisen kortin? Hyväksyttekö te sinisen kortin edustaja Fleckensteinilta? Euh, Tämä on vähän erikoista, mutta ei kielletty. Ihan lyhykäisesti Hyvä kollega, voisitteko te mainita kaksi, kolme esimerkkiä siitä, mitä te tarkoitatte, kun te puhutte, kun te haluatte suojella Pohjois-Irlannin taloutta? Ja mikä nyt tätä taloutta uhkaa eniten, koska käsittääkseni Pohjois-Irlannin satamat voisivat hyötyä tästä hyvin paljon, koska niiden ei tarvitsisi muuttaa kovinkaan paljon. Edustaja Dodds. Kiitoksia esittelijälle tästä kysymyksestä. Niin, haluan vahvistaa esittelijälle sen, että minä olen pitkälti kuullut Pohjois-Irlannin satamia ja ne vastustavat ehdottomasti näitä muutoksia. Ne pitävät niitä kilpailun vastaisina, työpaikkojen luomista estävänä ja kasvua estävänä. Ja sellaisessa paikassa kuin Belfast, niin siellä on satama, jossa, joka tarjoaa 25 000 työpaikkaa. Se on elintärkeä. Edustaja Kelly, olkaa hyvä. Äh, tulen äh, Irlannista ja satamat ovat heille hyvin tärkeitä. Meillä on erittäin hyviä satamia sekä Pohjois-Irlannissa että Irlannissa. Ja jos ajatellaan äh, merisektorin vaikutusta satamilla tulee olemaan hyvin suuri merkitys siinä, että saavutamme tavoitteet ilmaston parantamisen alalla. Erittäin tärkeää on huolehtia siitä, että kilpailu on oikeudenmukaista, mutta meidän täytyisi myös kehittää näitä satamaverkkoja ja meidän pitäisi kehittää suhteita erityisesti Panaman kanavaan, joka on nyt kaksinkertaistamassa kapasiteettaan. Joten tämä olisi äh, menestys koko Euroopalle ja tätä meidän pitäisi miettiä. Kiitos. Ajala Sender. Edustaja Ajala Sender. Kiitos puhemies jos me haluamme eurooppalaistaa satamat, niin minä haluaisin tarkoittaa, mikä, minkä merkityksen me annamme sille. Komissaari Kallas oli alkuperäisen tekstin takana. Hän haluaisi kilpailukykysääntöjä, sään, sovelluksia satamiin ja myös saada eri satamiin <clears throat> kilpailusäännöt, mutta tässä oli kyse myös joistakin sairaaloista, mutta me haluamme turvalliset säännöt, me haluamme ajatella ympäristöä, me haluamme myös ajatella miehistön työturvallisuutta. Ja sen takia minä olen erittäin iloinen siitä, että olemme sulkeneet pois tästä säännöt, joka vaaran, voisi vaarantaa paljon. Mutta tässä on etelän saattaamille erittäin tärkeä kysyä avoimuudesta, koska jos on kyse epätasa arvoista kilpailusta suhteessa pohjoisen satamiin, koska etelä ei pysty kilpailemaan, koska se ei saa samoja tukia, samaa apua. Komissaari Vestager puhui tänä aamuna siitä, kuinka voidaan tueta infrastruktuuria satamissa niille, joilla on mahdollisuus hyödyntää niitä. Minä tulen äänestämään, minun ää, minä olen äänestänyt niiden puolesta, koska Espanjassa tämä ei missään nimessä ole ollut positiivista. Rouva Ruohonen Lerner vielä lopuksi, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Ehdotus on hyvä, toki se on vesittynyt viivästynyt ja osin epätäydellinen mutta päivän päätteeksi siinä on enemmän hyvää kuin huonoa. eu n satamat tarvitsevat yhtenäiset ketään syrjimättömät pelisäännöt. läpinäkyvyys ja avoimet menettelyt ovat kaikkien etu. nyt äänestettävä ehdotus omalta osaltaan vahvistaa näitä sääntöjä. siksi kannatan sitä. kiitos. Euh, Kiitos. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle Rova Bulk. Olkaa hyvä. President, honorable... Puhemies, arvon jäsenet, haluaisin kiittää teitä tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta ja olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti kaikkia teidän kommenttejanne. Mutta eh, osa tästä informaatiosta tässä keskustelussa on hieman vanhentunutta. Eh, esimerkiksi valtion apusäännöt on julkaistu tänään. Siinä on keskitytty satamien uuden aikaistamiseen, niiden vihreyttämiseen, sosiaalisesti vastuulliseksi tekemiseen sekä innovatiivisuuteen. Ja nämä edut ovat kaikille satamille, ei vain muutamille pohjoisessa. Teksti perustuu hyvin selkeään täydentävyyteen EUn ja kansallisen tason välillä. Ja tässä jätetään tarpeeksi tilaa niin, että voidaan sopeuttaa asiat paikalliseen ympäristöön. Kuten sanoin, teidän äänestyksenne on ratkaiseva, jotta saadaan aikaan vakaa lainsäädännöllinen puitteisto satamille. Nyt on hetki parantaa äh, trans Euroopan laajuista verkostoa satamille, joka johtaa uusiin työllisyysmahdollisuuksiin. Mitä tulee muutamiin teidän kommentteihinne, että Ajala Sender esimerkiksi, te puhuitte satamien itsenäisyydestä, kun ne määrittelevät infrastruktuurimaksuja. Olen valmis tekemään teidän kanssanne yhteistyötä löytääksemme ratkaisun trilogissa. Osa teistä uskoo, että tällä asetuksella kielletään jäsenvaltioita osallistumasta näihin päätöksiin. Minä kuulen teitä. Komissio on valmis tarkastelemaan näitä kysymyksiä uudelleen trilogin aikana. Ja kuten edustaja Foster, mitä tulee yksityisiin satamiin, olemme avoimia ajatuksille, mutta niiden ei kuitenkaan tule voida vääristää kilpailuja muiden satamien kanssa. Vastauksena äh, Scholtesille ja Delille haluaisin painottaa jälleen kerran sitä, mitä etuja tämä asetus tuo ympäristölle. Sisäistetut ulkoiset kustannukset yhtenä tarjoavat mahdollisuuden huomioida laivojen ympäristösuoritteen. Rahoitukselliset avoimuusvaatimukset ja selkeämmät säännöt antavat parempia mahdollisuuksia investointitoiminnalle. Sitähän juuri kaivataan satamien viherryttämiseksi. Sen suhteen olemme vihreiden kanssa samoilla linjoilla. Mitä tulee kymmenen artiklaan oikeuksien siirrettävyyteen, niin sanottakoon suoraan, että asia ei pitäisi eurooppalaisella tasolla säännellä, vaan se pitää antaa kansallisille toimiviranomaisille hoidettavaksi ja huomioida työmarkkinaosapuolten näkemykset. Olen vakuuttunut siitä, että me voimme saada tämän asian kuntoon kolmikantaneuvotteluiden aikana. Toivottavasti näin olen huomioinut sen, mitä kollega Anderson täällä peräänkuulutti. Vielä kerran haluaisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä heidän toiminnasta on selvästi nähtävissä, että mietintö on hyvinkin tasapainoinen. Ja huomenna voimme saada positiivisen viestin aikaiseksi, eli tasapainoinen sopimus satamapalveluihin liittyen. Sopimus, joka entisestään voi yhtenäistä liikenne aluetta ja yhtenäismarkkinoita vahvistaa. Tämä on Euroopan yksi keskeisimmistä saavutuksista ja siksipä toivonkin, että tuette tätä hanketta. Minä uskon, että nyt olemme valmiita kolmikantaneuvotteluihin ja sitä kautta löytämään lopullisen ratkaisun. Paljon kiitoksia. Kiitokset ja seuraavaksi Fleckenstein, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat. Täällä käytiin pitkä ja intensiivinen keskustelu sekä satamien toimijoiden että ammatillisten kanssa sekä osin paikan päällä Koperissa, Triestessä, Pireuksessa, Hampurissa, Portossa. Me olemme tienneet, että satamapaketin katastrofaalisen historian jälkeen kestävä kompromissi voi syntyä vain silloin, kun mahdollisimman monet sidosryhmät ovat osallisina. 15 vuoden keskustelun jälkeen, poliittisten lakkojenkin jälkeen jopa Saksassa, Sasvunkin parlamentin julkisivun sotkemisen jälkeen, minkä jotkut varmasti muistavat vielä, nyt on hyvällä tahdolla ja kovalla työllä saatu aikaan pitkälti yksimielisyyttä. Lopuksi haluaisin lukea teille sähköpostiviestin, joka viime päivinä on saavuttaa voittanut meidät. 18. maaliskuuta Euroopan parlamentti äänestää Fleckensteinin mietinnössä, joka koskee ehdotusta satamassäädökseksi. Eurooppalaiset edessä edustavat satamia pitävät arvossa ponnisteluja, joihin esittelijä on ryhtynyt ja varjoesittelijät, niin että saataisiin aika tasapainoinen kompromissiteksti, joka merkitsisi osallistavaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Me uskomme voimakkaasti, että tähän, asti, tähän mennessä tehty työ, jota esittelijä varsin ovat tehneet, on sellaista, että se ansaitsee tuken, tuen täysistunnossa ja se on vakaa perusta neuvotteluille neuvoston kanssa. Tämän on kirjoittanut pääsihteeri Despon Fiportin ja poliittinen sektori Dockers and Fisheries EFDstä ja, ja pääsihteeri, joka edustaa Boatsman Associationia. Hyvä kysymykseni arvostelijoille on nyt sitten, että voisiko nyt kenties olla niin, että kaikki ne, jotka tulevaisuudessa joutuvat tekemisiin tämän asian kanssa – jotka suostuvat meille sitä, että me hyväksyisimme tämän, eivät välttämättä ole väärässä. Merci, monsieur. Le débat est Kiitokset. Ja näin keskustelu päättyy ja asiasta äänestetään huomenna. Ja odotamme, että Georgieva pääsee paikalleen. Ja seuraavaksi esityslistalla on Javorin mietintö vuosikertomus vuodelta 2014 EUn taloudellisten etujen suojaamisesta. Ja